Bene, cari colleghi, possiamo iniziare eh, la nostra sessione di oggi che prevede... No niin, aloitetaanpa tämän päivän kokous. Siinä on useita äänestyksiä. Nyt annan teille aikaa laittaa äänestyskorttinne paikalleen laitteeseen sähköisiä äänestyksiä varten. Ensimmäinen äänestyttävä kysymys on toimielten välinen sopimus yhteistyöstä budjettiasioissa. Voimmeko ryhtyä äänestyksiin? Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. En nähnyt mitään. Teitä ilmeisesti huvita nostaa kättä tänä aamuna. Aloitetaan koneellinen äänestys. Äänestys alkaa. No niin, 40 annettua ääntä. Hyvä on. 41 annettua ääntä, 39 41 äh, korttia koneessa, 39 annettua ääntä, 29 äh, puolesta, ja tyhjää, kuusi vastaan. Sitten menemme kompromissitarkistuksen yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty sanoisin. Kuusi on vedetty pois. Kompromissitarkistus kolme kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissitarkistus neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 24 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kappale 1, tarkistus 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Loppuäänestys sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy 40 puolesta, yksi vastaan, kaksi tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Mietintö on hyväksytty. Hetkinen, täytyy odottaa, koska tänne puheenjohtajan korokkeelle tulee se virkamies, joka seuraa tätä äänestystä, nimittäin siviili- ja sotilastahojen yhteistyö sekä siviilivoimavarojen ja sotilaallisten voimavarojen kehittäminen, esittelijä Eeler. Tarkistus viisi puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. kuusi puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissitarkistus yksi puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi menemme tarkistuksen 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15, joka on yhteensopiva kompromissi kahden kanssa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan. Olen pahoillani. Äh, äh, sanoin väärin. Tarkistus 21 tietenkin. Tarkistus 21 puolesta. Vastaan. En ole aivan varma. Tarkistetaan. Tarkistus 21. Äänestys alkaa. Neljäkymmentäneljä äänestyskorttia, 43 kolmekymmentä 32 vastaan 12 hyväksytty. Kompromissitarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan. Nyt en näe tätä. Sähköinen äänestys 26 äänestys alkaa. Äänestys päättyy 46 annettua ääntä, 22 puolesta, 24 vastaan hylätty, 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan vaikuttaa siltä, että se on hylätty kyllä. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 33 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 35 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissitarkistus 4 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 36 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 38 ei äänestetä. Se on vain kielellinen tarkistus. Sitten kompromissitarkistus 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 47 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 48 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 6 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 51 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 54 puolesta puol- vastaan tyhjä hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Suullinen tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Sanoisin, että tämä on hylätty, mutta tarkistetaanpa se kuitenkin. 59 äänestys alkaa. seitsemän annettua ääntä. Äänestys päättyy. 24 vastaan 23 puolesta hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan ah, Pyydän anteeksi. Minulle tässä aivan oikein sanoitte, että tein virheen. Meidän täytyy äänestää tarkistusta 62, koska hylkäsimme tarkistuksen 61. Eli 62 puolesta vastaan. Tyhjä, hylätty. 64 puolesta vastaan. Tyhjä, hylätty. 65 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 66 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 67 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissitarkistus seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 71 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 72 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 73 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 75 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 77 vedetty pois, 81 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 78 puolesta Ah, erittäin hankala juttu. Hylkäsimme tarkistuksen 81 toisen osan, joten meidän täytyy äänestää tarkistusta 82. 82 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 78 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 79 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Suullinen tarkistus 6 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 84 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Suullinen tarkistus 1 puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Suullinen tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 89 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Seuraavaksi tarkistus 93 aivan, aivan, koska olemme hylänneet tarkistuksen 89, meidän täytyy äänestää tarkistusta 87 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 88 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 90 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 93 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. 92 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 94 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 96 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. 97 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 98 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 99 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 100 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 101 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 102 puolesta vastaan vastaan tyhjää, hyväksytty 104 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 106 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 109 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 107 puolesta, vastaan tyhjää, 107. Minulle sanotaan, että on pyydetty nimenhuutoäänestystä. Onko se jo hyväksytty? Hyvä on. Haluaako vihreiden edustaja puheenvuoron vai äänestämmekö nimenhuutoäänestyksenä? Olkaa hyvä, edustaja Brantner. I don't need to have the floor, just asked for... Halusin vain pyytää nimenhuutoäänestystä. Non c'è il voto nominale sul 107. Voto ordine. Eli 107 eh, eh, tavallinen äänestys puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 111 puolesta, 111 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 110 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 113 ei äänestetä, koska se on identtinen. Suullinen tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 tarki, kompromissit, äh, 8 kompromissitarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 117 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Suullinen tarkistus 4. Tässä on pyydetty nimenhuutoäänestystä. ECR-ryhmä on sitä pyytänyt. Äänestämme nimenhuutoäänestyksenä suullisesta tarkistuksesta 4. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Neljäkymmentäyhdeksän annettua ääntä. Äänestys päättyy. 11 puolesta 38 vastaan hylätty. 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 124 puolesta. Tässä on nimenhuutoäänestyspyyntö vihreiltä, joten äänestämme nyt ensimmäisestä osasta. Tarkistus 124, äänestys alkaa. Neljäkymmentä, 47 annettua ääntä. Äänestys päättyy 34 puolesta, 10 vastaan hyväksytty. Toinen osa on vedetty pois. Kompromissitarkistus 9 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 134 tarkistuspuolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 135 puolesta vastaan tyhjää. En nyt näe tätä selvästi, joten tarkistamme 135 tarkistuksen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 47 annettua ääntä, 14 puolesta 33 vastaan, 0 tyhjää, hylätty. 136 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 141 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 139 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 140 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 142 puolesta vastaan. Tämä ei ole selvä. 142 ja tarkistetaan tämä. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy 48 ääntä. 27 puolesta 21 vastaan hyväksytty. 144 tarkistus puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 147 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 148 puolesta vastaan tyhjää hyväksytystä 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 150 puolesta vastaan tyhjää. Tämä ei nyt ole aivan selvä. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Viisikymmentä annettu ääntä. Äänestys päättyy. Hylätty ette nostaneet käsiä oikein. No sitten kompromissitarkistus 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 156 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 157 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Hyvä. Sitten äänestämme koneellisesti näin muutetusta mietinnöstä. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 50 annettua ääntä, 39 puolesta, kaksi vastaan, 9 tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Se on hyväksytty. Rafforzamento della sicurezza chimica, biologia radiologica e nucleare nell'Unione Europea kemiallisen ja biologisen turvallisuuden sekä säteily- ja ydinturvallisuuden parantaminen Euroopan unionissa EU CBRN toimintasuunnitelma. Ja tässä esittelijänä Peillon. Sto facendo Peillon. Minä tässä Peijonia haluaisin äänestyttää. Hetkinen. Allora, non avevo la scheda di voto del mio gruppo, e però... Minulla ei ollut ryhmäni äänestyslistaa. Minun on nyt muutettava otsikkoa. Siis otsikko on ihan oikein. Mutta nyt minulla on taas väärä lista. Hetkinen vielä. Sì, siis, sì. Va bene, va bene. Hyvä on, hyvä on. No niin. Voimmeko nyt, voimme nyt ryhtyä äänestämään. Kyse on siis Lösingin mietinnöstä. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan tyhjä, hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan, tyhjä hyväksytty. Tarkistus viisi. Olkaa hyvä. Edustaja David. Président, merci bien, mais sur notre liste de vote, ce qu'on a marqué, c'est Anteeksi vain puheenjohtaja, mutta meidän äänestyslistallamme sanotaan, että tämä on tarkistus yksi ja jos se hyväksytään, niin silloin tarkistus kolme raukea. Eikö siitä juuri äänestetty? En oikein ymmärrä, mitä nyt tehdään. Si è corretto, eh, il treno non... Aivan oikein, kolmosesta ei olisi pitänyt äänestää, koska hyväksymme sen toisen. Sitten menemme nyt tarkistukseen viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta Ah, aivan. Menemme siis tarkistukseen 13, koska hyväksyimme tarkistuksen 7. Tämä on monimutkaista. Tarkistus 13. Neljä osaa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kolmas osa puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. Neljäs osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta. Vastaan. Tarkistus 18. Hyvä on. 15 hyväksyttiin, jota menemme tarkistukseen 22. Hyväksymme tarkistus 15, tarkistus 22 nyt puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 23 puolesta. Vastaan. Minä sanoisin, että hylätty. 25 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty myös tämä. 26 puolesta vastaan. Tämä ei ole aivan selvä. Tarkistetaan koneellisesti. 26 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 30 puolesta, 18 vastaan, 3 tyhjää hyväksytty. 28 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Minä sanoisin, että hyväksytty. Mutta jos ette nosta käsiä ylös, niin on vaikea laskea. Ensimmäinen osa tarkistuksesta 28 tarkistetaan koneen äänestyksenä. Äänestys alkaa. 52 annettua ääntä, 19 puolesta, 33 vastaan hylätty. Toinen osa puolesta vastaan hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 35 kahdessa osassa. Kolmekymmentä kolme. Kolmekymmentä kolme siis puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ylätty. 32 puolesta. 33 tarkistetaan. EPP-ryhmä on pyytänyt tarkistusta. 33 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 51 annettua ääntä, 32 puolesta, 19 vastaan hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 odotetaan hetki. Edustaja Van Orden haluaa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Chairman, we didn't vote on amendment 35. Emme äänestäneet 35. Sì. E avendo votato il 30 si passa al 33. Niin, koska äänestimme tarkistuksesta 30 puolesta, niin sitten siirrytään tarkistukseen 33. Näin ainakin tässä listassa lukee. 38 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 39 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 40 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 41 kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta. Ah. Tämä on vedetty pois, ei tässä lukenut, se on vedetty pois. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten sähköinen loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 49 puolesta kaksi vastaan onnittelut esittelijä hyväksytty. Äänestetään. Sorry. Äänestetään Feijon mietinnöstä. EUn takuuden myyntäminen Euroopan investointipankille Euroopan unionin ulkopuolella toteuttaviin hankkeisiin liittyvistä lainoista ja takauksista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta. bisogna aspettarlo per un attimo. È arrivato. Bene, possiamo allora procedere. Voimme ah, siis edetä äänestykseen tarkistuksesta 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 66 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi. Anteeksi. Mitä sinä sanot? 67. Eh, io non ce l'ho scritto però, è, è il 66 che è ritirato. E 66 on vedetty pois, 67 on äänestyksessä. Allora, non avete niente da dire, 67 è respinto. Ei mitään sanottua. 67 on hylätty. Kompromissi 1 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Mennään 71 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Suullinen 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 74 suullisen tarkistuksen kaksi kanssa puolesta vastaan. En ole varma tuloksesta. Koneellinen äänestys 74. 47 Äänestys päättyy. 47 annettua ääntä, 25 vastaan, 20 puolesta, 2 tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan, tyhjää lähti 78 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Toinen osa suullisen tarkistuksen kerran puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 32 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 79 suullinen tarkistus neljä puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Hyppäämme 80 suullisen tarkistuksen kerran kahdessa osassa. Ensimmäinen osa. Contrari. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyvä. Hylätty. 81 puolesta. Hmm. Tässä on pyydetty Kontrolli äänestystä toisesta osasta 80. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 50 ääntä, 15 puolesta, 35 vastaan. Hylätty. 81 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 82 suullisen tarkistuksen kuusi kerää puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan. Ja hyväksytty. 86. Ei. Raukea jos hyväksytty. Andiamo al 36. Favorevoli. Mennämme 36. Puolesta. 36. Contrari. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. 37 puolesta. Contrari. Vastaan. 87 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 38 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 88 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 89. Suullisen tarkistuksen 9 kanssa puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 91 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 39 puol- suullisen tarkistuksen 10 kerran puolesta. Sospendiamo la votazione. Keskitetään äänestys. Tässä on pyydetty vihreiltä tarkistusäänestystä yhdeksän yhdestä. Äänestys alkaa. No, Kolmekymmentäkolme 49 votanti. 33 no, vastaan, 17 puolesta. Hylätty. Eh, 39 suullisen tarkistuksen kymmenen kerran puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 96 ja 97 yhdessä puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 98 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 99 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sata puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi puolesta. Ää, si, è vero. Näin onkin. 40 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan. No niin, ei ole selvää. Kaksi. Äänestys alkaa koneellisesti. 50 schede, 49 votanti. Chiusa la votazione. Äänestys päättyy. 36. Eh, on, eh, selvästi on hyväksytty. 36, 13, miksi eikä siellä näytetä 41 puolesta vastaan, tyhjä hylätty, 3 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty, 4, 2 puolesta vastaan, tyhjä hylätty, 4, 4 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty, 4 puolesta vastaan, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 43 on vedetty pois, 5 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty, 6 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty, 45 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty, 46 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty, 47 vedetty pois, 48 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 49 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 7 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 8 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 50 puolesta, vastaan,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 tyhjää hyväksytty. 52 Ko- vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5 ja 56 yhdessä puolesta vastaan tyhjää, hylätty 57 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty 58 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty kompromissi kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, hypätään 15 puolesta, vastaan, tyhjää, Hyväksytty. 16 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 17 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 19 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 23 puolesta vastaan ja hyväksytty. 63 suullisen tarkistuksen 11 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 64 puolesta vastaan Tyhjä. sanoisin hylätty, mutta en ole ihan varma. 64. Äänestys, koneellinen äänestys alkaa 64. 50 votanti. 50 schede, 50 votanti. 50 annettu ääntä, 50 äänestä ja äänestys päättyy 48 vastaan 8 puolesta. 42, 48. Eh, on hylätty. Ja lopullinen äänestys. Äänestys alkaa. 48 annetusta äänestä 46 puolesta kaksi vastaan ei yhtään tyhjää onnittelut esittelijälle. Mm-hmm. olkaa rauhallisia. Adesso abbiamo questo. Eh. Allora, protocollo dell'accordo di paternariato e cooperazione Seuraavaksi meillä on EUn ja Moldovan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitetty pöytäkirja. Meillä on ainoastaan sähköinen äänestys. Äänestys alkaa. Tämä on siis Watsonin mietintö. Äänestys alkaa. Neljäkymmentäyhdeksän annettua ääntä 49 puolesta, ei yhtään tyhjää, ei yhtään vasta ääntä, valtaisa enemmistö. Onnittelut edustaja Watsonille. Allora, istituzione di una capacità di... Ja seuraavaksi EUn nopean toiminnan valmiuksien luominen. Esittelijänä Weber. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus, kuusi, tarkistus yhdeksän Anteeksi, tarkistus kuusi puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Seitsemän puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 11 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 12 puolesta vastaan, Minä en nyt ole varma tästä äänestyksestä. Tarkistetaan se koneellisesti. Tarkistus 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyi 48 annettua ääntä, 30 puolesta, 16 vastaan ja kaksi tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 15 kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Toinen osa toinen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, ku, 17 puolesta Hyväksymme tarkistuksen 16, joten 17 raukeaa 18 puolesta. 18 puolesta vastaan tyhjää Minusta vaikuttaa siltä, että se on hylätty, mutta en nyt näe kunnolla tätä, että nostanut käsiä, joten äänestys alkaa. Tarkistus 18. Äänestys päättyy. 47 annettua ääntä. 37 vastaan, 10 puolesta hylätty. Hylätty. 19 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Siltä vaikuttaa. 20 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 21 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Haluatteko, että sitä, se tarkistetaan? Hyvä on eli koneellinen äänestys tarkistuksesta 21. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 49 annettu ääntä, 27 puolesta, 22 vastaan hyväksytty. 22 suljen tarkistus 2 siinä mukana puolesta vastaan tyhjä hyvä ylätty. 23 puolesta vastaan tyhjä ylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Loppuäänestys koneellisesti. Äänestys päättyy. yhdeksän puolesta kahdeksan vastaan kaksi tyhjää hylätty. Ei, ei, ei, ei. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Hyvä on pieni tauko nyt tähän viiden minuutin tauko ja sitten jatkamme esityslistalla. Colleghi, se volete prendere posto possiamo ripartire con il seguito dell'ordine del giorno. Hyvät kollegat, istuutukaapa. Me voimme jatkaa sitten esityslistallamme, nimittäin nyt meillä on mietintöluonnoksen käsittely Uusi Afganistanin strategia ja esittelijänä on Arlakki. Ja jos hän haluaa, niin hän voi aloittaa puheenvuoronsa. Olkaa hyvä, edustaja Arlakki. Grazie. Uh, this is the uh, meeting that we do. Kiitoksia. Tämä on nyt se kokous, joka meillä on ennen kuin äänestämme. Ja nyt kompromissit on jo hiottu valmiiksi. Niistä on laaja-alainen yhteisymmärrys. 22 kompromissista, anteeksi 26 kompromissista ne kattavat monta eri artiklaa. Haluan sanoa vain jonkin verran muutamasta harvasta seikasta. Ne ovat syy sille, miksi toisinaan äänestyslistassani on ei. Totesin jo, että monta kertaa on kyse päällekkäisyydestä. Voi olla ongelma mietinnön tyylin suhteen. Minä haluaisin mietinnön, joka on ymmärrettävä kaikille, joten olen välttänyt mahdollisuuksien mukaan ammattikieltä ilmaisuja, jotka raskauttaisivat tätä mietintöä ja mikä siinä on oleellista. Olen tyytyväinen, että on vain kuusi tai seitsemän tarkistusta, jotka ovat pitkiä ne toistavat muualla mietinnössä olleen konseptin näissä tapauksissa sanoin ei, mutta otan yhteyttä kuhunkin näistä laatijoista ja pyydän heitä vetämään heidän tarkistuksensa pois, koska useimmat näistä tarkistuksista on jo katettu mietinnössä. Nyt ei tarvinne enää sanoa muuta kuin muutama tekninen huomio. Täällä on virhe eräässä näistä kompromisseista kompromississa 19, jossa on kyse niiden afgaanien eh, lukumäärästä, jotka elävät oppiumikaupasta. Kompromississa sanotaan 4 miljoonaa, se on väärin, se on 1,6 miljoonaa, kuten toisessa osassa mietintöä on todettu. Eli ei tässä mietinnössä voida poiketa siitä, mitä on todettu toisaalla. Ei voida sanoa ensin 1,6 ja sitten 4 miljoonaa. Korrekti luku on 1,6 miljoonaa. Eli jos teille sopii tällainen tekninen muutos, joka voidaan tehdä ennen kuin lähdemme tuohon lopulliseen tekstiin kompromissiin, Sitten tarkistus 306. Alaotsikko 4. Tämä halutaan muuttaa poliisikoulutuksesta poliisin ja turvallisuusjoukkojen ja oikeusvaltioperiaatteen kouluttamiseen minä ehdottaisin, että meillä olisi poliisikoulutus ja oikeusvaltioperiaate. Jätettäisiin nuo turvallisuusjoukot pois, koska mietintö ei käsittele turvallisuusjoukkoihin liittyviä seikkoja. Eli jos mietinnön tämän tarkistuksen tekijä siihen suostuu, voisimme päästä tästä yhteisymmärrykseen. Sitten meillä on 370, 371, 372 niissä tekijöinä Kasulides, Van Orden, Janna Ku kohtaan 62 ehdotan, että tässä alkuperäinen teksti muutettaisiin niin, ettei puhuttaisi Naton liittolaisista, vaan Afgaanien liittolaisista. Oma muotoiluni oli epäselvä. En äh, spesifioinut, että viittasin nimenomaan Afgaanien liittolaisiin enkä Naton liittolaisiin. Eli koska nämä tarkistukset pyrkivät kaikki korjaamaan näitä, jos voidaan hyväksyä se, Alkuperäinen teksti voitaisiin muuttaa siis Naton liittolaisista Afgaanien liittolaiseksi. Sitten tarkistus 60, Noisa ja muut. Minä ehdotan tähän toista teknistä muutosta. He puhuvat oopiumimarkkinoista. minä puhuisin heroiinimarkkinoista. EU:ssa ei ole oopiumimarkkinoita, vaan heroiinimarkkinat. Ja niin, siinä oikeastaan mitä minulla on sanottavana, niin jos joku voi reagoida jo nyt, niin olen valmis keskustelemaan. On tietysti muitakin seikkoja, joita olen valmis selvittämään. Kiitoksia. Grazie al relatore, onorevole Salafranca. Kiitoksia esittelijälle, edustaja Salafranca. Gracias, señor presidente. No, no había Kiitos. pedido la palabra puheenjohtaja. En itse asiassa pyytänyt puheenvuoroa, mutta kun ystävällisesti tarjosit pitää hyväksyn tarjouksen ja sanon jotain. Puheenjohtaja halusin uh, sanoa, että herra Kasolidis on ryhmämme varjoesittelijä. Ja hän pyysi minua koska hän on Kiinassa. Esittämään muutaman kommentin Arlakin mietintöön ensimmäisen mielipiteen vaihdon jälkeen, uh, joka meillä on ollut valiokunnassa. Joten ensinnäkin hän pyysi minua sanomaan, että hän on kiitollinen uh, keskustelusta ja hän suhtautuu uh, Suo, ja onkin tämmöinen suopean suhtautumiseen, että hänen tarkistuksiin ryhmän kannalta pääkohta on se, että tämän mietinnön pitäisi olla tasapainoinen, sen pitäisi ottaa huomioon uusi kapinallisten vastainen strategia. Ja ymmärrämme, että virheitä on aikaisemmin tehty. Ymmärrämme, ei ole aikaa arvioida, mitä vaikutuksia uh, uudella Kööpenhaminan vastaisella strategialla on ollut. Siksi painotan, että mietinnän fokuksen pitää olla tasapainoinen. Herra Gasolin pyysi minua mainitsemaan pari asiaa. Ensinnäkin, as we consider this need for balance, at the same we need to arvioimme. meidän täytyy miettiä myöskin kompromissitarkistuksia, me ovat kytköksen menneisyyden virheiden kanssa ja uuden strategian tarjoamien ratkaisujen välillä. And it would be a good idea to stress the need for a political process to find solutions to the Afghanistan poliittista prosessia, jolla Afganistanin ongelmiin löydetään ratkaisu. Imply not only a dialogue with some of the factions of the jo, Taliban, but also, joka ei ainoastaan uh, merkitse vuoropuhelua uh, joidenkin uh, Talibanin fraktioiden kanssa, jossa myös puututaan siihen, että Taliban ovat sotilaasti heikentyneet ja meidän ryhmässämme tulemme uh, painottamaan sitä, että kielenkäyttöä pitäisi vähän pehmentää, ettei tule ei aiottuja seurauksia. Uh, meidän täytyy löytää myös keino sen varmistamiseksi, että uh, kansainvälinen yhteistyö tehostuu. Rakas Rakaslidis sanoi, että kansalaisjärjestöt ja avunantajat should uh, continue to play an important role in the country. Tulisi pitää kes- toiminnan keskiössä Afganistanissa. Hän pyysi myös kiittämään teitä siitä, että painostitte opiumin uh, kasvatuksen uh, lisääntymisen merkitystä ja kasvavaa huumeongelmaa. Kaikki tietävät, miten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 to the fact that he himself is against using herbicides to combat trafficking, although he's aware that there are some producers that completely uh, reject the idea of, of alternative uh, crops. Vaikka hän tietää, että hän joitakin tuotteita, jotka täysin vastustavat vaihtoehtoisten viljelylääkkeiden käyttöön ottamista, milloin tämä voisi olla hyväksyttävää. Limits uh, hän ymmärtää, että mietinnön koolla on rajansa, mutta meidän pitäisi painottaa uh, koulutusta, poliisin koulutusta, uh, mutta myöskin armeijan koulutusta. There he says, that uh, the security forces of the army and the police sitä mieltä, että turvallisuusjoukkojen uh, uh, armeijan ja poliisin by 2014 mennessä kyetä hallitsemaan maata. Mr. Mr. Kasolidis says that he agrees in principle with the 26 on periaatteessa samaa mieltä 26 kompromissitarkistuksen kanssa. 14, where he wants to vote against one paragraph tarkistuksessa 14 hän vastaa yhtä kappaletta. Ja meitä on huolestuttaa vielä se, että uh, tätä syötä hyväksyttä joitakin yksittäisiä tarkistuksia meidän ryhmältä ja saamme tietojen mukaan alkuperäisessä äänestyslistassa jonka olemme saaneet, että kuitenkin olisitte uh, vastustanut näitä tarkistuksia. Uh, Nämä ajatukset haluaisin välittää teidän varjoesittelymme puolesta. Äänestyksen taitaa olla uh, yhdeksäs valiokunnassa, joten kiittäisin teitä vuoropuhelusta, keskusteluista. This is a crucial report. Tämä on ratkaiseva mietintö. For a country where uh,

mietintö, joka ottaa huomioon kaikki It's true that uh, mistakes have been made, but we need on, to also tehty. stress the importance to make, of making uh, sitä, progress and not just dwell on the negative aspects. märehtimään kielteisiä asioita. Rakentava kritiikki on yksi asia, mutta toisaalta ei pidä ampua itseään jalkaan. Uh, uh, Jos me ajattelemme uh, resursseja ja liittoutumaan Afganistanissa. Eli nämä ajatukset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 Minun ei tarvinne toistaa, miten paljon arvostan työtä, jota herra Arlakki ja varjoesittelijät ovat tehneet. Tämä on mielestäni mietintö, joka on äärimmäisen tarpeellinen ja myös erittäin hyvä. Siinä otetaan kattavasti huomioon Afganistanin kokonaistilanne, mutta minusta tässä puuttuu edelleen meidän perusviestimme selkeästi. Mielestäni sen pitäisi olla, ja se on se, että me haluamme tukea, rohkaista poliittista prosessia, joka sallii mahdollisimman pian, ehkä muutaman kuukauden, muutaman vuoden kuluttua, emme tiedä, näiden liittoutuman joukkojen vetämisen pois. Monet meistä saavat vahvaa tukea äänestäjiltämme tällaiselle strategialle. Ihmiset haluavat, että me järjestämme poliittisesti mahdollisuuden vetää liittoutuman joukot pois. Ei maakohtaisesti, ja niin, että päätökset tehdään kansallisissa parlamenteissa, vaan liittoutuman strategiana ja siksi minä haluaisin esittää Arlakille kysymyksen, koska ehkä näissä kompromissitarkistuksissa en havainnut sitä. Kompromississa 13 nimittäin sanotaan, että minun tarkistukseni 273 ja myös aiemmin sisällytetyt aiemmat kompromissit. Ehkä en nyt löytänyt sitä vain täältä tekstistä. Minusta kompromissi 25 on kaikkein lähinnä tätä viestiä, että me haluaisimme nähdä liittoutuman joukot vedettävän pois, mutta näistä muista minä en sitä löydä. Muistuttaisin vain, tarkistuksessa 273 todetaan, että vetoaa sellaisen vahvistetun Afganistanin poliittisen prosessin puolesta, joka osallistaa kaikki asianmukaiset Afganistanin poliittiset ja sotilaalliset voimat ja jonka perusteella on mahdollista vetää pois liittoutumaan joukot. No hyvä, jos me luemme vaikka kompromissin 25, niin hyvällä tahdolla voimme ymmärtää, että siinä on sellainen viesti, mutta jos sanotaan, että muut eivät vielä ole ilmaisseet aikomustaan vetäytyä ja pitää kuitenkin koordinoida ja niin edelleen. Ehkäpä tässä on jokin kohta, johon voidaan saada selkeämpi viesti. Suuret kiitokset. Onorevole Noiser. Edustaja Noiser. Ja, vielen Dank. Kiitoksia puheenjohtaja. Oman ryhmäni puolesta varjoesittelijänä voin hoitaa tämän suhteellisen lyhyesti. Vielä sydämelliset kiitokset Arlakille, joka on laatinut laaja-alaisen tasapainoisen kompromissin, jota kaikki poliittiset ryhmät voivat tukea. Minusta on tärkeää, että tämän laaja-alaisen konsensuksen myötä osoitamme, että että tuo Afganistanissa käynnistynyt prosessi on prosessi, johon me kannustamme ja jota me tuemme. Minusta uusi Afganistanin strategia on otettu vastaavasti huomioon. Ehkä, kuten kollega Tala totesi, on vielä täydennettävää, mutta uskon, että kompromissi 25 tekee hyvinkin selväksi sen, että vuoden 2011 aikana käynnistyvä luopumisstrategia, poistumisstrategia on se, mikä tulee seuraavaksi, ja että tämä eh, joukkojen poisvedon strategia eh, vuoteen 2014 saadaan tällä tavoin varhennettua. Huomautus, jonka Arlaki teki poliisista, poliisijoukoista ja oikeusvaltiosta on mielestäni tärkeä. On selvennettävä, että oikeusvaltioperiaatteella on sama painoarvo kuin poliisikoulutuksella ja oppiumimarkkinoiden muuttaminen heroiinimarkkinoiksi on ihan selvä juttu. Minusta meidän ei tarvitse enää lähteä avaamaan tätä pakettia kovinkaan paljon. Olen iloinen siitä, että nämä kompromissit ovat saaneet laajaa tukea – ja näin on saatu myös poliittisesti ratkaiseva signaali Euroopan parlamentista EU-Afganistania varten. Honorevole Kill Nielsen. Edustaja Kill Nielsen. Euh, quand on parle la Kiitos. kollegat ovat jo toistaneet tämän, mutta haluaisin kiittää herra Arlakki ja tavasti olla olemme kyenneet työskennellä yhdessä erittäin rakentavalla tavalla. Ja kiitos, että olette ottaneet mukaan tietyn määrän tarkistuksia, Ja niin minä haluaisin palata yhteen ehdotukseen, jonka tein, niin, jota tällä hetkellä ei vielä ole otettu mukaan. Selittäisin, miksi euh, insistoin. Kysymys tarkistuksesta 14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 kunnioittamisen ja 2004 perustuslain. Minusta on erittäin tärkeää viitata tähän perustuslakiin, kuten Estella Franska viittasi. että yksi keino painottaa euh, myönteisiä tekijöitä. Ja minusta Nous craignons évidemment des régressions et je pense que c'est important que c'est de faire euh, référence euh, dans le rapport à cette constitution. Donc voilà. Autrement, euh,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 vastuussa omasta huoltoketjustaan. Ja tässä pitäisi viitata avoimuusperiaatteisiin ja käyttökriteereihin. éventuellement donc encore insister sur mm, cette question. Voilà. C'était les deux points sur lesquels je voulais revenir, sinon euh, je suis tout à fait... Euh,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 siitä valtaisesta työstä, jonka he ovat tehneet ja jossa on otettu huomioon suurin osa tarkistuksista ja joka antaa tälle tekstille johdonmukaisuutta. Minun mielestäni ovat tehneet hyvää työtä ja tämä tietenkin johtuu siitä hyvin avoimesta ja yhteistyöhenkisestä tavasta, jolla esittelijä Pino Arlakki on tätä mietintöä hoitanut. Mielestäni se on parantunut huomattavasti ja olen erittäin iloinen huomassani, että ihmisoikeuksia naisten oikeuksia ja kansalaisyhteiskuntaa korostetaan tässä hyvin paljon. Tietenkin instituutioita on vielä rakennettava valtaisasti. Kyse myös avun kanavoinnista ja huumeiden torjunnasta. Erityisesti haluaisin tukea herra Kasu Liidiksen tarkistuksia tai niitä lisäyksiä, joita hän ehdottaa tehtäväksi tarkistukseen 173, jossa puhutaan siitä, että täytyy ottaa Afganin paikallisia aluehallitukset paremmin mukaan mutta silti on valvottava oikeusvaltioperiaatteen toteutumista. Tämä on erittäin tärkeä kysymys. Tämä nousi minullekin mieleen, kun kävin Afganistanissa vuonna 2008, ja olen hyvin paljon samaa mieltä tästä kompromissitarkistuksen kymmenen tekstistä, joka myöskin tulee Kasulidikselta. Siinä puhutaan näistä eh, vääristä laskelmista, joita tehtiin. Eh, ja on tärkeää, että me mainitsemme tämän ja on hyvä, että Eera Kasulis ehdottaa tätä ja on hyvä, että joku niin avoin ja eh, kuin herra Kasulides on vastuussa EPPn kannoista, kun vertaa nyt vuoden 2008 Afganistan mietintöön en pidä siitä, mitä löytyy kompromissitarkistuksesta 16, nimittäin, että viitataan siihen, että EUn johtava asema pitäisi saavuttaa Afganistanin kanssa tarvitsee tukea eikä minun mielestäni ole tarpeen tässä puhua meidän johtavasta asemasta. Meillä ei ole ollut mitään johtavaa asemaa. Me olemme seuranneet amerikkalaisia emme kovinkaan kriittisesti, ja tämä on ehkä yksi niistä syistä, miksi me olemme siinä tilanteessa, missä olemme. eri prosessin vaiheissa. Joten meidän pitäisi olla hiukan vaatimattomimpia eikä puhua meidän johtavasta asemastamme. Meillä ei ole mitään sellaista. Jos voimme myönteisesti vaikuttaa, niin sitten sen teemme, mutta emme ole tässä johtoasemassa. Olen samaa mieltä kaikkien kanssa, jotka sanoivat, että on tärkeää mahdollisesti kompromississa 25, vaikka se onkin parempi tässä vaiheessa. Mutta ehkä voitaisiin jollain tavalla tukea, korostaa tukea poliittisesta prosessista. Tässä ei ole kyse pelkästään sotilaista ratkaisusta, vaan tässä on kyse siitä, että saadaan aikaan poliittinen prosessi. Ja tässä yhteydessä oli tärkeää myös korostaa yhteyksiä Pakistaniin, koska Pakistan on todella osa Afganistanin ongelmaa, emmekä me voi elätellä mitään harhakuvitelmia siitä, että voimme käsitellä Afganistania samalla kun tilanne Pakistanissa on se, mikä se on, ja siellä siviilit eivät pidä ohia käsissään, ja, so- ja asevoimat, joilla on selkeät yhteydet Talibanin sotkevat ja estävät kaikenlaisen edistyksen. Haluaisin vielä kiittää kaikkia niitä, jotka osallistuivat tämän kompromissitarkistuksen laatimiseen. Kiitoksia. Honorevole Countis. Edustaja Kontis. Uh, sorry, Azzichiorgio. Ah, niente, allora il nome è sbagliato. Az... Anteeksi, nimi oli väärä. Hatzigiorgiou. Παρότι επαναλήφθηκε πάρα πολλές φορές, νομίζω ότι είναι χρήσιμο να ξαναλεχθεί ότι... Niin, on erittäin hyödyllistä todeta, että herra Arlaki on tehnyt todella loistavaa työtä, hyvin perusteltua ennen kaikkea, niin että minun mielestäni tämä voi hyvinkin saada yksimielisen tuen tuekseen, kun tästä päätetään. Voimme olla hyvinkin samaa mieltä tästä tekstistä on myös joitakin tarkistuksia, jotka pyrkivät muuttamaan tekstiä. Haluan kiittää herra Arlakia hänen tekstinsä oleellisista seikoista ja hänen suhtautumisestaan. Vaikka tämä voikin saada yksimielistä tukea, emme lähtisi muuttamaan joitakin hänen mietintönsä kohtia. On pidettävä tiukasti kiinni siitä näkökulmasta, että Afganistan on valtio ja sillä on oma oikeutensa suvereenisuuteensa Ongelmat, joita maassa on, ja niitä koskevat ehdotukset ovat sellaisia, joilla pitää ilmaista tukea. Olkoonkin, että ehkä olemme eri mieltä yksittäisistä tapahtumista. esimerkiksi köyhyyden torjumiseen käytettävät varat Afganistanissa vastaavat summaa, joka menee viidessä päivässä sotimiseen. Tämä on aika järkyttävä ilmaisu. Minä olen sitä mieltä, että tällaista ei välttämättä tule täällä tekstissä mainita. On ymmärrettävä, että nämä sodan käymisen kustannukset ovat sitä luokkaa, että muutaman viikon kustannuksilla voitaisiin saada kouluja pyöritettyä. Viime kädessähän kyse on siitä, että Talebania rahoitetaan. Nyt tuossa kappaleessa ehdotetaan tarkistusta, jolla se poistettaisiin. Minusta se ei käy. Täällä on monia teknisiä tarkistuksia. Mietinnössä mainitaan toki myös kielteisiä seikkoja. Me olemme tehneet niitä koskevia tarkistuksia. Ja tietysti täysistunto on se, joka tämä viime kädessä arvioi. Minä toteaisin vain, että jos on eri mieltä tämän mietinnön sisällöstä, täytyy uskaltaa sanoa se myös rohkeasti ääneen julkisesti eikä vain niin, että ilmaistaan muodollisesti tukea, mutta sitten tehdäänkin sellaisia muutoksia, jotka oikeastaan tekevät tästä mietinnöstä voivat, voimattomamman. Edustaja Tanok. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin onnitella Pinallakia urheista yrityksestä. Hän on esimerkki hyvästä miestä, joka yrittää tehdä mahdotonta tehtävää hankalassa maailman osassa. Hienottajan politiikkaa, joka has now been a, a very long and protracted uh, war uh, with, uh, as, as he points out, very little evidence of success, although every now and no again you hear American saying how things are turning in, their favor. And, sanovan, niin, että asiat ovat nyt kääntyneet meidän suuntaamme, mutta minä olen jossain määrin skeptinen, koska maan siviiliin infrastruktuuri on niin epätoivoinen ja takapajoinen. Aika paljon kansakunnan rakentamista täytyy tapahtua maassa, joka ei koskaan oikein ole kuulunut kansainväliseen, kulunut kansainväliseen yhteiseen eikä edistyneeseen maailmaan. Se on takapäinen maatalousvetoinen ja sotaherrojen hallitsema. Voisi sanoa, että hyvän tahtoinen monarkia toimi parhaiten, mutta kuningas on syrjäytetty sisällissotaan jatkunut vuosikymmeniä. Kannatan uh, monia hänen tarkistuksia. Minulla on parin kompromissin kanssa ongelmia. 14, 15, 16 ja kenties 22 ja 25 um, tulevat hylätyksi meidän suunnalta. Hän uh, puhuu totta jossain määrin mutta tämä ei aina auta NATOn yrityksiä sitä kauhaa ja turvallisuutta maassa. Anna sen kanssa, että naisten oikeudet ovat erittäin tärkeitä, koska ne ole varma, onko se riittävä syy Afganistanin uudelleen rakentamiseksi. On epätoivoisen haastava tehtävä jälleen rakentaa koska maata, jonka sota, islamismi, huumekauppa, korruptio, väkivalta ovat rapahtaneet. Paljon maksajamme rahaa äh, menee vähintään väärinkäytöksiin tai Dubaissa sieltäviin pankkitileihin. Mutta jos länsiliittoutuma lyödään Afganistanissa, ja me ikään kuin vetäydymme, on näitä vaaroja, että talibanit ottavat vallan ja horjuttavat Pakistania ja se johtaa sen Intian ja talibanilaisen Pakistanin välillä valtavan ydinsodan. Joten meidän täytyy investoida kansakunnan rakentamiseen, vaikka mitä ilmeistä poistumista strategiaa ei olekaan. Mutta kaiken kaikkien toimme mietinnön pääpainoimatta on joitakin tarkistuksia, joita kompromissitarkistuksia joita tulemme vastustamaan. Kiitoksia. Minulla ei ole täällä tietoa muista kollegoista, jotka haluaisivat puheenvuoron, joten annan sitten tässä vaiheessa esittelijälle puheenvuoron loppupuheenvuoron. Grazie, signor Presidente. Yes, it was... Kiitoksia, puheenjohtaja. Niin, tämä oli hankala, oli vaikeaa löytää ei pelkästään kompromisseja, vaan yhteistä perustaa parlamentista mietinnön joillekin tai tärkeimmille elementeille, mutta viime kädessä näissä kompromissikeskusteluissa ja muissa uskon, että kyse ei ole mistään pienimmän yhteisen nimittäjän mietinnöstä. Ei missään nimessä, koska kaikki ovat yrittäneet päästä yhteisymmärrykseen. Tärkeimmät kaikki eri puolueiden ryhmät ovat yrittäneet päästä yhteisymmärrykseen mietinnön tärkeimmistä kohdista. Minä uskon, että näin on. Ja tämä ei ollut helppoa. Edelleenkin on elementtejä, jotka ovat vaikeita, mutta uskon, että viime kädessä mietinnön tasapainoa ei voida kiistää. Kansanpuolueen ryhmältä tuli tärkeimpänä elementtinä se, että otettiin esille tuo maan oman strategian merkitys. Heidän tarkistuksistaan tuli huomautuksia, eikä minulla ollut ongelmia huomioida niitä, koska nämä strategiat perustuvat analyyseihin, jotka ovat pitkälti tämän mietinnön analyysin kanssa yhteneviä. Totesin jo, että kun viime helmikuussa kävin Afganistanissa, yllätyin, koska kaikki kritiikkini sai vastaavan tuen ISAFilta ja Kristallin puolelta, McChrystalin puolelta. Sanottiin, että olette aivan oikeassa eh, kritiikissänne. Me olemme menettäneet väestön tuen, koska olemme surmanneet liikaa siviilejä. Te olette oikeassa, kun toteatte, että strategiamme on ollut väärä. Se, mitä nyt yritetään tehdä, on vaihtaa suuntaa löytää uusi strategia. Ja he sanoitte minulle, että ei niinkään pyritä vain vähentämään siviiliuhreja, vaan pyritään kohti nollamäärää siviiliuhreissa. Ja meidän tehtävämme on saada aikaan konsensus väestön keskuudessa sellaisella strategialla, joka koostuu siviili- ja sotilastoimista, niiden yhdistelmästä. Eli periaatteessa tämän Afganistanin tilanteen analyysi on samanlainen tässä mietinnössä kuin mikä on se eh, filosofia, joka paikan päällä on jaettu. Tämä on siis tuo kriittinen puoli mietinnössä, mutta mietintö on myös rakentava, koska siinä yritetään kohta kohdalta käydä läpi niitä tärkeimpiä seikkoja, jotka ovat tärkeitä Afganistanin tulevaisuuden kannalta. Ei pyritä siis rakentamaan Afganistania uudelleen, joka osaltaan jos pitäisi aloittaa uudestaan, jos pitäisi sanoa, että Afganistanin pitäisi olla kaikissa institutionaalisissa seikoissa ja piirteissään toisenlainen, sanottaisiin, että me olisimme väärässä, niin se olisi ja väärin, koska afganistanilaisten itsensä pitää päättää tästä. Meidän pitää keskittyä muutamaan kohtaan, keskittää toimemme niihin, huomattavat taloudelliset voimavaramme myös ja sitten poistua, lähteä. Tämä on se syy, miksi minä olen yrittänyt mahdollisuuksien mukaan pitää tämän mietinnön rajattuna noihin neljään tärkeään kohtaan, jotka mainitsin tuli tärkeä lisäys Noiserilta ja sosiaalidemokraattiselta ryhmältä, joka koski tuomiolaitosta. Se oli mietinnön ongelma, hyväksyn sen kyllä. Ei voida kouluttaa vakavissaan poliisijoukkoja, jos ei rinnakkain ole olemassa myös oikeuslaitosta tuomareita, jotka takaavat oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen. Minä en kuitenkaan halua laajentaa tätä mietintöä sellaisille alueille, jotka koskevat jotakin yleistä Afganistanin jälleenrakentamisen suunnitelmaa. Ja tässä onkin suuri ero komission Afganistan-suunnitelmaan. Totesin jo, että tämä on poliittinen mietintö, joka käsittelee poliittisia kysymyksiä vapaudella, joka on parlamentille tyypillistä. Komission suunnitelma, komission toimintasuunnitelma on hyvin kapea-alainen. Se ei niinkään käsittele poliittisia seikkoja, tärkeimpiä kysymyksiä. Ja juuri tästä syystä parlamentti on olemassa. Sitten herra Kasulideksin huomio opiumiviljelystä oleellisena seikkana. Afganistan päätöslauselmasta lähtien. Minä olen tehnyt tarkistuksen, jossa ehdotan Afganistanin hallitukselle, että lailla kiellettäisiin kemiallisten torjunta-aineiden käyttö Afganistanissa. Näin on tehty Perussa ja Boliviassa ja se on mahdollistanut sen, että noissa maissa on voitu vähentää kokaiin, kokapensaan viljelyä ilman, että joudutaan Kolumbian sotkuiseen tilanteeseen, jossa tällaista lakia ei ole ja edelleenkin kokapensasta viljellään paljon ja niitä pyritään torjumaan kemiallisin aineen. Tämä on hyvin yksinkertaista koska herra Kasulides sanoi, että hänkin vastustaa kemiallisten torjunta-aineiden käyttöä. Tämä asia, raivaaminen, on hoidettava käsin tai manuaalisesti, ei kasvintorjunta-aineilla. Joten minä korostan tätä kovasti ja toivon, että äänestätte tämän puolesta, koska nämä kemialliset torjunta-aineet ovat olleet käytössä Afganistanissa. Ne niiden käyttö väheni joku aika sitten, mutta ei ole takeita siitä, etteikö niitä käytettäisi uudelleen. Ja tämä on aika surullista. Tämähän tarkoittaa sitten siis virheet, joita on tehty maailmassa jo 30 vuoden ajan. Yhdistyneet kansakunnat on kritisoinut tätä aina, koska tämä on vain tapa, jolla lisätään eh, terrorismia eikä suinkaan ratkaista ongelmaa. Minä olen hahmotellut suunnitelman, jolla oppiumiviljely poistetaan viidessä vuodessa niin, että käytetään pieni osa Euroopan kansainvälisestä avusta Afganistanille. Olen puhunut Venäjän viranomaisten kanssa tästä ja venäläiset tukevat tätä vähintäänkin mielellään, saattaisivat jopa jossakin määrin olla tässä poliittisesti mukana. Mietinnössä ehdotetaan erikoiselimen luomista tätä tarkoitusta varten, koska Afganistanin humeiden vastaisen toiminnan ministeriö ei ole taho, joka voisi kunnolla panna tämän täytäntöön tämän suunnitelman monestakaan eri syystä. Tuossa elimessä pitäisi istua afganistanilaisia ja myös kansainvälisiä teknisen avun tahoja, ja on täysin mahdollista hoitaa tämä viiden vuoden aikana. Sitä ei ole toistaiseksi vielä koskaan tehty ja se on yksi mietinnön kriittisistä huomioista. Kymmenen vuoden jälkeenkään kukaan ei ole laatinut kattavaa suunnitelmaa oopiumiviljelyn poistamiseksi. Mietinnössä on joitakin kappaleita, joissa myös selitetään se, miksi näin ei ole tapahtunut, ja mielelläni näkisin kaikkien poliittisten ryhmien olevan samoilla linjoilla. Ilolla olen todennut, että näihin ei ole tehty huomattavia tarkistuksia. Tämä on myös hyvin tärkeää Afganistanissa sitten, kun mietintö hyväksytään. Sitten lopuksi vielä Tähän on ollut hyvin rakentava suhtautuminen. Olen iloinen Kassuliidesistä ja muista siitä, miten he ovat yhdessä minun kanssani tästä puhuneet. Ollaan siis valmiita luomaan hyvinkin laaja konsensus mietintöä varten. Tietysti on olemassa tarkistuksia, jotka ovat mietinnön tärkeitä osia vastaan, esimerkiksi vaaleista, naisista, naisten tilanteen arvioinnista, kansainvälisen avun vaikutuksesta ja niin edelleen nämä mietinnöt ovat sellaisia, joista minä olen ilmaissut kantani ja mm, äänestetään, katsotaan, mitä enemmistö sanoo. Sitten herra Taaler, olen sitä mieltä, että niin, kun te korostatte sitä, että meidän viestimme pitää olla selvä, koska näin EUn tulisi toimia, että hoidamme huolella nämä mietinnön suositusten täytäntöönpanon. Se on tietysti erillinen asia, mutta se on hyvin tärkeää. Nyt me ryhdymme huolehtimaan siitä, miten kaikki se työ, jota on tehty vuoden aikana, saadaan otettua vakavasti huomioon myös neuvostossa. Poliittinen ratkaisu, niin. Tämähän on mietinnön ydinaluetta. Eli Kabulin ja Lontoon konferenssien jatkaminen. Niissä sanottiin hyvin selvästi, että ei ole olemassa sotilaallista ratkaisua Afganistanille. Tämä mietintö on pelkkää jatkumoa sille tuolle peruselementille. Yritetään siis työstää tätä samaa pidemmälle. Seikka, jonka otat esille, sanot, että tarkistuksesi 273 ei ole tullut täysin otettua huomioon, mutta viimeiset kompromissit, joita on ehdotettu ja jotka Noiser hyväksyi, niissä todetaan, että tarvitaan asteittainen vetäytyminen meidän joukkojemme vetäytyminen Afganistanista. Sitten on vielä Weigelin tarkistus, jossa luodaan kahden vuoden aikaraja vetäytymistä varten, kaikkien eurooppalaisten joukkojen vetäytymistä varten. No, me näemme, miten äänestyksessä käy, mutta uskon, että tämä kompromissi ei ole mikään pienin yhteinen nimittäjä sopimuksena, vaan se on tapa, jolla voidaan tasapainottaa tätä ja yrittää saada aikaan laajin mahdollinen konsensus. Anna Gomez niin, ette pidä EUn johtavasta asemasta yhdessä näistä kompromisseista, mutta kompromissithan viittaavat Eupoliin. Ja sikäli kuin minä olen ymmärtänyt, tämä ei ole tuo jäätteenmäen tarkistus. Ei siinä puhuta yleisestä johtavasta asemasta. Siinä sanotaan, että johtava asema – joka sille on sovittu poliisin koulutuksessa. Tiedän ja suostun siihen kyllä, että ei ole suinkaan oltu johtavassa asemassa. Muutenhan ei tarvittaisi uutta strategiaa, kaikkea tätä aikaa ja energian suunnittelemiseksi. Olen viimeinen ihminen sanomaan, että tähänastinen EU-strategia Afganistanissa olisi toiminut. Eli eh, minusta pitäisi ottaa tämä EU-rooli näkyvästi sen seikan jätemäki halusi tuoda esille. Sitten Pakistan, olette aivan oikeassa. Pakistanilla on oleellinen rooli, mutta niin. Kun kuunnellaan Pakistanin ulkoministeriä, hän sanoo hyvin tärkeitä asioita – jotka ovat täysin sillä linjalla, mitä te toteatte. Me tarvitsemme Pakistanin osalliseksi, sillä on oikeus sanoa, mitä mieltä se Afganistanista on. Älkää unohtako, että Pakistanilla on lähes 3000 kilometrin raja Afganistanin kanssa ja Iranilla yhtä lailla pitkä, pitkä raja Afganistanin kanssa, joten näillä mailla on oikeus sanoa. Ne ovat ensimmäiset maat, jotka ovat siinä Afganistanin vieressä. Puhutaan siis siitä, että Pakistanin ja Iranin puolelta puututaan asiaan. Minun mielestäni tämä kannanotto on täysin sopimaton. Jos maalla on raja sotaa käyvän maan kanssa, on sillä oikeus sanoa, mitkä ovat sen vahvat ehdotukset asian ratkaisemiseksi. Eli mielestäni on pari sellaista tarkistusta, jotka koskevat niin sanottua alueellista ratkaisua, jossa Pakistanin, Iranin, Venäjän, Intian ja myös Kiinan mukanaolo otetaan huomioon. Uskon, että tämä on hyvin tärkeä osa. En nyt mietinnössä pitkälti lähtenyt selvittelemään tätä, koska tämä on äärimmäisen monimutkainen asia, joka johtaisi siihen, että me päätyisimme aivan eri suuntaan ja niin. Tämä olisi oikeastaan pelkkä avoin kutsu, koska tähän asti on olemassa tätä strategiaa koskevia elementtejä, mutta ei vielä mitään konkreettista, mitä olisi tehty tämän suuntaisesti. Haji Georgiou, kiitokset tästä esityksestä mietintöön, mutta tarkistukset, niin Minun tavoitteenani on saada tämä mietintö hyväksyttyä laajalla konsensuksella, ja uskon, että nämä ovat olleet hyvin rehellisiä kompromisseja, joilla ei ole vesitetty mietintöä. Kaikkein tärkeimmät seikat ovat mukana. Tämä on siis eh, parlamentaarisen menettelyn prosessi Ehkä tämä on vähän vaivalloinen ja hankala tapa, mutta se on osa meidän työtämme. Sitten sodan kustannukset, te puhuitte niistä aivan oikein, mutta minua hämmästytti tämä hiukan ja tässä kohtaa haluaisinkin kysyä, miksi lähes kaikki ryhmät ovat vastustaneet näitä kahta kohtaa, joissa minä totean, että viiden päivän sodankäynnin kustannukset vastaavat sitä, että olisi voitu poistaa köyhyys Afganistanista. Kaikki ryhmät No teidän ryhmänne suostui siihen, että tämä poistettaisiin. Ja lopuksi tähän piti suostua, kun on näin laaja yksimielisyys. Minulla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin hyväksyä se, mutta ehkä voitte jollakin tapaa selittää minulle, miksi te olette olleet niin yksimielisesti näiden laskelmien vastaisella linjalla. Mietinnössä on pari kohtaa, joissa todetaan, eksplisiittisesti, miten hurjat sodan kustannukset ovat olleet. Ja on ihan luonnollista verrata sodan kustannuksia vaihtoehtoihin, joita on esitetty jo kymmenen vuotta sitten. Ja kaikkein selkein on se, että katsotaan, miten paljon varoja olisi kohdennettu muihin ratkaisuihin. Mutta joka tapauksessa, koska tästä oli yksimielisyys, minun täytyi se täältä poistaa ja minä olen myös ilmaissut myönteisen näkemykseni tästä, vaikka en tietenkään ole siis samaa mieltä kuin mikä on tuo saatu kompromissi. Herra Chanök, kiitos siitä, että arvostatte minun ponnistelujani. Tämä ei ollut helppoa lainkaan saada kasaan nämä kaikki eri kannat. Ehkäpä voitte selittää tämän minulle jossakin eri vaiheessa, miksi vastustatte tätä kompromissia ja pyrimme parhaamme mukaan keskustelemaan vielä syvällisemmin näistä kysymyksistä. Te ette ollut neuvottelupöydässä silloin, kun laadimme näitä kompromissitarkistuksia ja olen siitä kovin pahoillani. Ehkä se olisi ollut oikea ajankohta, jolloin olisi voitu saada tälle vähän laaja-alaisemmin tukea. Suuret kiitokset, puheenjohtaja. Grazie all'onorevole Arlacchi e ai colleghi che sono... Kiitoksia edustaja Arlaki ja puheenvuoron ottaneille ää, puhujille. Ähm, äänestykset ovat ää, no, marraskuussa ja joulukuussa ää, täysistunnossa nyt muutaman minuutin keskeytys ennen kuin aloitamme. Aloitamme laajennetun puheenjohtajakokouksen.